puolella sekä tukijärjestelmän järkeistämistä. On myös hyvä nähdä, että lakko-oikeus on tässä järkevästi myös mukana ja pidetty kansallisella tasolla. Eli tämä on nyt ikään kuin pikku askel vain eteenpäin, mutta silti oikea, aivan oikeaan suuntaan. Kiitos. Tremosa i... tästä puheesta ja sitten Ramon Tremosa i Olkaa hyvä. Kiitos puhemies.